el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. Avaamme istunnon. Ensimmäinen kohta esityslistalla on herra Karnohin mietintö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Ja hänellä on nyt puheenvuoro neljän minuutin ajan. Herra Kabrnoh